domnul președinte. Thank you. Before we start our... Ennen kuin aloitamme äänestykset, Minulla on kaksi ilmoitusasiaa ja toivoisin, että kiinnitätte huomioon näihin ilmoitusasioihin. Ensimmäinen